Kiitos kaikille ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. G20-kokouksen tulokset neuvoston ja komission julkilausumat. Herra Gossi saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitos, kiitos hyvä puhemies. Hyvät kollegat, kiitos ensinnäkin mahdollisuudesta mahdollisuudesta puheenjohtajavaltiolle Italialle kertoa tästä G20-kokouksesta. EUhan siellä oli edustettuna e, komission ja neuvoston puheenjohtajan e, kautta, mutta kiitos nyt kutsusta tulla tänne ja kertoa hieman kokouksen tuloksista tuloksia voidaan pitää varsin hyvinä ja myönteisinä e, ja hyvinkin eh, omilla linjoillamme siellä mentiin. Olemme hyvin tai toimme hyvin näitä kantoja esiin ja omalla puheenjohtajuuskaudellamme olemme pitäneet näitä asioita esillä EU:ssa. Kasvu eh, oli esillä Brisbaneissa myöskin ja eh, oli ihan selvää, että katsottiin kuinka tärkeää on tästä turhasta dualismista eh, päästä eroon, jos se on esteenä kasvulle. Eli on myöskin helpotettava investointeja ja on pyrittävä myöskin eh, työpaikkojen määrälliseen kasvuun. Tämä ehkä voisi olla lyhyt yhteenveto G20-kokouksesta, mutta kokouksen päätelmätekstistä eh, löytyy myös sen verran, että talous ei vielä ole sillä tasolla kuin mikä toivottavaa olisi. Ollaan esimerkiksi eh, jääneet jälkeen Japanista ja paljon tulee vielä kirjaa kiinni toisaalta eh, nämä shokkitilanteet saattavat muodostua ongelmalliseksi. Ja tämän lisäksi painotettiin myöskin sitä menestystä ja edistystä, jota viime aikoinakin on aikaansaatu ja kuinka tärkeää on kuitenkin järjestää pankkivalvontaan liittyvät kysymykset hyvin ja siinä onkin otettu askelia eteenpäin. Stressitestit ja pankkiunioni asia ovat asioita, jotka on saatu EU-ssa hoidettua melko pitkälle. Tämän lisäksi huippukokouksessa todettiin, että tarvitaan yhteisiä kasvustrategioita, jotka pohjautuvat eh, julkisiin ja investointeihin ja näiden eh, ja kilpailukyvyn parempaan tukemiseen. Ja olisi myöskin ponnisteltava, jotta eh, kauppa saadaan kasvuun päin ja työ, työllisyystilanne paranemaan päin myöskin. Pyritään kysynnän lisääntymisen ja tässä uusia sisäisiä investointipoliittisia toimia kannattaa tarkastella ja luoda uusi ilmasto, joka on investoinneille suopeampi. Ja tarkasteltiin myöskin uusia mahdollisia välineitä, jotka hyödyttäisivät erityisesti PK-yrityksiä. Tämän lisäksi tunnustettiin se seikka, että on olemassa suuri aukko tarvittavien globaalien investointien toisaalta todellisten reaalisten investointien välillä. Ja tämä seikka tuli esiin myöskin tänään aamupäivällä, kun herra Juncker kertoi, Juncker kertoi investointisuunnitelmasta EUn osalta. Ja tätä seikkaa kaikki myös Brisbanein kokouksessa painottivat. Ja Global Infrastructure Initiative tältä pohjalta sitten päätettiin luoda ja stressitestit, ne nähtiin tärkeänä seikkana ja EU Todellakin tässä on edistyksellinen, tämän jo mainitsin, ja komission puheenjohtaja kaikki EUn 20 jäsenet eh, tähän viittasivat. Ja on erittäin tärkeää, että investointisuunnitelma saadaan nopeasti valmiiksi, ja Junckerhan siitä tänä aamuna myöskin puhui, asia oli esille myös Brisbanein kokouksessa. Tämä olisi ensimmäinen vastaus uuden tyyppisestä investointipolitiikasta puhuttaessa, jota kannattaa EU-ssa eteenpäin viedä. Ja varsin tärkeä asia, joka liittyy myöskin eh, puheenjohtajuuskaudemme töihin, liittyy veronkiertoon eh, eri tavoin. Ja katsottiin, että on varsin tärkeää todellista tuottoa verottaa siellä, missä tuotto on syntynyt. Tämä on varsin tärkeä asia ja oli kovasti esillä myöskin Brisbanein kokouksessa ja myöskin BEPS, eh, veropohjan kaventumisasia. Se nostettiin esiin myöskin ja katsottiin, että on varsin tärkeää automaattista tietojenvaihtoa parantaa eri maiden välillä ja myöskin täydentää eri maiden omia järjestelmiä erityyppisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyen, jotta tämä tietojenvaihto mahdollistuu. Ja tämän lisäksi kun puhuttiin veronkierrosta ja veropetosten vastaista torjunnasta, katsottiin, että aggressiivinen verosuunnittelu se on myöskin tärkeä aihe, jota painotetaan EU-ssa ja jota Italia omalla puheenjohtajuuskaudellaan todellakin on pyrkinyt eteenpäin viemään ja automaattinen eh, verotietojen vaihto asia hallinnollisesti tarkastellen on tähän liittyvä tärkeä kysymys. Ja eurooppalaisittain tärkeä asia, ei kuitenkaan valitettavasti niin myönteinen, koska edistystä ei ole kovinkaan paljon saatu aikaan, eli ei ole edistytty kovin hyvin niissä uudistuksissa, jotka vuonna 2010 esitettiin liittyen eh, kansainvälisen eh, valuuttarahaston. Tämä on tärkeä prioriteetti G20 yhteydessä yhteyksissä ja varsinkin Yhdysvallat toivoivat, että tässä asiassa edistyttäisiin nopeammin ja voitaisiin uudistukset ratifioida, joista päätettiin jo vuonna 2010. Tässä vaiheessa eh, on tarkoitus eh, jatkaa eh, siltä pohjalta, eh, mille on lähdetty, ja painotukset aiotaan asettaa nimenomaan kasvulle ja tietysti myöskin eh, sille, miten talouspolitiikkaa kannattaa kehittää tässä vaiheessa. Euroopan ja Japanin on ponnisteltava elämän verrattuna moniin muihin kumppaneihin. Eh, muut ovat ehkä päässeet nopeammin kriisistä ulos ja niiden tilanne on vähän parempi. Kiitos. Kiitokset herra Gotsi. Ja nyt on Provskis, olkaa hyvä. Oh, um, Kiitos. Äh, arvoisa neuvoston edustaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, olen hyvin iloinen siitä, että minulla on tilaisuus kertoa parlamentille Brisbanein G20-kokouksesta, jossa Juncker, Van Rompuy ja minä itse edustimme Euroopan unionia. Se oli äh, erittäin mukaan äh, Mm, mm, mm, hyvä kokous, G20-kokous, ja aluksi voisin todeta, että olen hyvin tyytyväinen tämän kokouksen tuloksiin, paitsi eh, että maailmanlaisen hallintoon liittyvät tulokset ovat rohkaisevia ja eh, tulevaisuuteen suuntaavia Euroopan unionin eh, rooli ja myös tämän parlamentin rooli ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin nostaa esiin neljä pääseikkaa. Ensinnäkin globaali talous G20 tähän niin kuin aina käsitteli ennen kaikkea maailman taloutta ja mm, välitetty viesti oli hyvin luottavainen. G20-johtajat haluavat sellaista politiikkaa, jossa lisätään kysyntää, toteutetaan rakenneuudistuksia ja jossa verotus on toimivaa. Mitään ihmelääkkeitä ei ole. Ja jotta voitaisiin vahvistaa elpymistä, Australian johtajat ehdottivat työllisyyden ja kasvun luomiseksi 25-kohtaista suunnitelmaa jossa mukana on investointeja globaalilla G20-tasolla, EU-tasolla sekä sitten kansallisella tasolla. Tässä yhteydessä G20-johtajat toivottivat tervetulleeksi komission 300 miljardin euron investointipaketin ja Brisbanein toimintasuunnitelmassa todetaan, että Euroopan unioni on lokakuussa ilmoittanut vuosille 2015-2017 hyvin laajan elvytyspaketin, äh, jossa on mukana niin julkista kuin yksityistäkin rahaa. Samoin äh, äh, halutaan auttaa pk-yritysten rahoituksen saantia. Sitten verotuksen läpinäkyvyydestä. Kansainvälinen verotusjärjestelmä oli yksi tärkeä keskustelujen kohde huippukokouksessa. Katsottiin, että verot tulee maksaa siellä, missä voitotkin luodaan. Obama totesi, että tämä oli yksi kokouksen tärkeimpiä anteja. G20 mm, puhui myös OECDn mm, aloitteesta, jossa puhutaan juuri näistä verotuskäytännöistä, niiden läpinäkyvyydestä sekä reilusta verotuksesta ja vuoden 2015 loppuun mennessä pyritään saamaan aikaan uusia aloitteita. Samoin halutaan verotussopimuksista ja päätöksistä tietojen vaihtoa ja halutaan vahvistaa tätä asiaa, tätä tärkeää asiaa vielä loppu julkilausumassa. Asioissa on edettävä myös Euroopan unionissa. Sitten kolmas asia, kauppa. Kaksi päivää ennen huippukokousta ilmoitettiin Intian ja Yhdysvaltain välisestä kaupan helpotussopimuksesta ja näiden neuvottelujen käynnistämisestä ja näin palin päätökset saadaan paremmin täytäntöön pantua, samoin Dohan päätökset kehitysagendasta. Haluamme tehokkaan VTO, joka pystyy vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme, että järjestelmä toimii paremmin jo Turkissa seuraavassa G20-kokouksessa. Lopuksi ilmastonmuutoksesta. Avainkumppanit maailman tasolla ovat todenneet, että pyritään ilmastonmuutoksen vaikutuksia rajaamaan minimiin. Tätä me emme kuitenkaan pitäneet hyväksyttävänä, mutta tämä osoitti, että Euroopan unioni ja G20-kumppanit tekevät yhteistyötä eh, ja me tietenkin ajamme EU-kantoja. Eh, onnistuimme sitten saamaan mukaan viittauksen eh, ennen COP20 toteutettavista sitoumuksista sekä siitä, että muun muassa tuo vihreä ilmastorahasto huomioidaan. Nämä ovat hyviä askeleita kohti Pariisin ilmastokokousta. Puheenjohtajavaltio Australia ei halunnut alun perin G20-yhteydessä edes mainita ilmastonmuutosta, joten hyvä näin. Kiitoksia huomiostanne ja nyt odotan kovasti keskustelua. Kiitos. Kiitoksia teille. komission jäsen, kiitos tästä. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot aivan ensimmäisen EPP-ryhmän nimissä herra Baltz. Olkaa hyvä. President, herr Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Euroopan komissio on esitellyt meille hyvinkin kunnianhimoisen investointisuunnitelman, jolla pyritään saada takaisin luottamusta eurooppalaiseen talouteen. Ja on erittäin hyvä, että unioni jo Brisbaneissa aktivoitui tämän suunnitelman tekemisessä. Ja tämä maailma odottaa EUlta hyviä uutisia. Ja molemmat aloitteet, jotka tämä G20-investointialoite, että sitten Euroopan investointisuunnitelma ovat hyviä esimerkkejä. Me emme saa kuitenkaan unohtaa, että uskottavuus on perusta kestävälle kehitykselle, taloudelle ja kasvulle. Meidän pitää jatkaa rakenneuudistuksen tiellä, jotta pysyisimme kasvun tiellä. Veropolitiikka on yrityksille tärkeää ja myös G, ja, ja 2020 agendalla. Me olemme tehneet jo paljon, jotta Eurooppa voisi olla johtavana tekijänä äh, automaattisen verotietojen vaihdon alalla. Kuitenkin tarvitaan äh, G20 aloite, jolla voitaisiin parantaa yhteistyötä OECDn kanssa mitä tulee äh, verotietojen vaihtoon ja raportointistandardeihin. Me tarvitsemme yhteistyötä OECDn kanssa. Meillä tarvitaan avoimuutta ja lähentymistä eri jäsenvaltioiden veropolitiikkojen välillä. Ja itse asiassa jatkossa tämä veropohjan rapautuminen ja voiton siirrot ovat sellainen asia, jota pitää pystyä parantamaan. Tämä erityisparlamentti pitäisi tehdä parlamentissa ja sinne pitäisi ottaa mukaan avoimuutta, koordinaatiota ja lähentymistä. Ja G20 työtä pitää tällä alalla jatkaa. Se on hyvällä tiellä. Kiitos. Kiitoksia teille. Kiitos puheenvuorostanne. Ja nyt ST-ryhmän puheenvuoron käyttää Peter Simon, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää puheenjohtaja valtiota ponnisteluista varsinkin verotuksellisissa kysymyksissä ja veronkierron vastaisessa taistelussa verotukselliset käytänteet tiettyissä jäsenmaissa, jotka tulivat ilmi jokunen aika sitten, ovat vain jäävuoren huippu. Tutkimus on osoittanut, että tuhat miljardia verotuksille ja tuloja eh, hukkaantuu vuosittain veronkierron ja veropetosten vuoksi noin kaksi kertaa talousarviomme vuosittain tai voidaan sanoa kolme kertaa se, mitä komission puheenjohtaja eh, piti eh, suuren investointiohjelman mahdollisena summana. Eli toimintaa tarvitaan ja EUn on oltava eturintamassa ottamassa ensimmäistä tärkeää askelta. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että maailmanlaajuisesti myöskin toimimme ja pääsemme eteenpäin. On hyvä, että eh, tämä ravertuksen asia oli G20-kokouksessa esillä. Kuinka kansainvälisesti tehdään mahdollisia verotuksellisia sopimuksia eh, tässä puhutaan alkuvaiheessa, toivottavasti päästään eteenpäin. OECD-aloite esimerkiksi voiton äh, siirtoihin liittyen ja globaalisti tätäkin on eteenpäin vietävä. Voitot tulee verottaa siellä, missä niitä saadaan. Monikansalliset yritykset eivät enää voi toimia siten, että ne maksavat äh, todella äh, vähiä lisenssimaksuja vain ja siirtävät sitten varsinaiset tuotot veroparatiiseihin. Tietojenvaihtoa todella tarvitaan. On myöskin toimittava tehokkaasti veroparatiiseja vastaan. Ehdotus nykyinen ei mene riittävän pitkälle. Tarvitaan selkeää määritelmää, selkeää kriteeri, luetteloa, jotta veroparatiisit helposti tunnistaa, jotta niitä vastaan voidaan toimia. SD katsoo, että tällainen musta lista voisi olla hyvä koko Euroopan kattavana sellaisena. Ja sitten toimet rahanpesua vastaan, niitäkin on vahvistettava erityyppiset postilaatikkofirmat on tuotava päivänvaloon. Ja tässä myöskin tarvitaan sellaisia rekisterejä, jotka ovat kaikkien saatavilla. Ja toimenpiteiden tavoitteena tulee olla sen, että tähän astiset eh, lailliset toimet, eh, jotka kuitenkin ovat sääntöjen vastaisia, on huomioitava ja niistä on päästävä eroon. Ja sellaiset verotukselliset käytänteet, eh, jotka eivät ole sopivaisia, niistä on jatkossa tulevaisuudessa tehtävä myöskin laittomia. Kiitoksia puheenvuorostanne. Seuraavaksi puheenvuoron saa ECR-ryhmän nimissä Rova Fotiga, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kaikki tärkeät aloitteet, joihin komission jäsen Dombrovskis viittasi ja jotka on kuvailtu G20-kokouksen päätösasiakirjassa, toimintasuunnitelma ja ohjelma, jonka on tarkoitus johtaa kasvuun ja jonka on tarkoitus luoda – mielekkäitä työpaikkoja, niin kaikki tämä on hyvin tärkeää. Infrastruktuuriohjelmat ovat hyvin tärkeitä. Pankkijärjestelmän sopeuttamisohjelmat ovat hyvin tärkeitä. Ja infrastruktuurihankkeet ovat hyvin tärkeitä, mutta G20 huippukokoukseen liittyy yksi ongelma, joka meidän täytyy myös mainita, nimittäin turvallisuus. turvallisuus ilman turvallisuutta ei ole toivoakaan vakaudesta ja kasvusta. Tähän ei kuitenkaan viitata G20 huippukokouksen päätösasiakirjassa sanallakaan. Ja kun Eh, minun eh, Euroopan kolkkani on liittynyt NATOon. Olemme saaneet kokea eh, uusien ulkomaisten investointien virran ja yritteliäisyyden lisääntymisen, mutta kaikki nämä mahdollisuudet on nyt kuihdutettu, koska uhka alueellamme on käsin kosketeltava – ja te komission jäsen sekä komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja edustitte vain osaa Euroopan unionista tuossa G20-huippukokouksessa. Te ette lainkaan viitannut talousuhkiin ja kehitysuhkiin alueellamme ja tässä nyt Vladimir Putin jätettiin täysin ulkopuolelle. Kiitoksia teille. Ja seuraava puhuja, Alderyhmän puhuja, on edustaja herra Jakovčić. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Miljoona nezaposlenih, od toga Kaksi miljoonaa työtöntä ja näistä 75 000 nuorta nyt tarkastellaan Brisbanein huippukokouksen tuloksia. Ensinnäkin eh, kannattaa tarkastella tätä eh, tilanneanalyysiä. Se ei ole kovinkaan ruusuinen, luvut saattavat olla tätäkin eh, huonommat. Mutta kuitenkin voidaan sanoa, että huippukokouksen tulokset ovat sellaisia, että esiin tuotiin varsin konkreettisesti se, miten luoda uusia työpaikkoja varsinkin nuorille. Ja tämä aihe oli useankin otteeseen esillä. Tämän lisäksi kokouksessa keskusteltiin miesten ja naisten tasavertaisuudesta työmarkkinoilla ja työelämässä. Naisilla tulisi olla samat oikeudet kuin miehillä työntekijöinä ja myöskin palkan tulisi olla yhtäläinen. On erittäin tärkeää, että maailmanlaajuista kasvua saadaan aikaan, jotta kriisistä päästään irti, mutta milloin tähän kaikkeen pääsee mukaan EU toivottavasti pian ja tehokkaasti. Ja suurta vastuuta tulee kantaa suurinvestoinneista myöskin. Katsottiin, että investoinnit ne ovat todellakin kasvun moottori ilmastokysymykset on nostettava esiin ja myöskin vihreä talous on tärkeä asia. Green Climate Fund ja vihreä talous tänään ja tulevaisuudessa. Varsin tärkeää on luoda julkisia ja yksityisiä kumppanuuksia, sellaisia, jotka tunnustettiinkin eh, huippukokouksessa ja erittäin tärkeää on kiinnittää huomiota verotukselliseen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, koska tässä puhutaan suurista rahasummista ja todellakaan verotus ei välttämättä aina tapahdu siellä, missä sen kuuluisi tapahtua. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on herra Ferreira Gue, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. G20-kokouksen tulokset osoittavat sen, kuinka syvällä kriisi edelleenkin on, ja se on vielä kaukana ratkaisusta. Kapitalistiset voimat eivät pääse yli tästä systeemisestä talouskriisistä mitenkään normaalilla tavalla. Tähän on, on systeeminen ongelma ja siihen ei löydy ratkaisua, ellemme me pysty poistamaan epäoikeudenmukaisuutta tässä järjestelmässä joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Meillä on lama ja, ja taloudet pysähtyneisyyden tilassa. Ja me puhumme taloudellisesta yhteistyöstä, mutta loppujen lopuksi tässä on kyse ihan tyhjistä sanoista. Ja tässä vain ikään kuin keinsiläistä reseptiä koitetaan uudella tavalla leipoa. Ja kaikki rahat menevät monikansallisten arkkuihin tässä puhutaan infrastruktuuriinvestoinneista, mutta ei sellaisia ole tapahtunut. Me olemme puhuneet veropetoksista, mutta kukaan ei puhu vero, veroparatiisista, joissa veropetokset ovat sallittuja Kiitos. Seuraava puhuja EFDD-ryhmän nimissä. Herra, mä kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Pan Ferreira to nedokončil, já na to navážu. Kiitos, puhemies äskeinen puhuja ei ehkä saanut ihan puhettaan päätökseen, mutta ehkäpä minä voin jatkaa siitä, mihin hän päätti. Eikö ole tekopyhää vaatia, että mm, voittoja on verotettava siellä, missä voitot on tehty, ja samalla sitten komission johtoon laitetaan Juncker, sen maan pääministeri, joka on kaikkein suurin veroparatiisi, joka tarjoaa todella kiinnostavia veroasteita yrityksille, joita saa houkuteltua. Mm, kyllä minä olen yhtä mieltä siitä, että vapaakauppa voi tukea kasvua, mutta eikö teidän mielestänne ole aika tekopyhää? nyt neuvotella kauppasopimuksesta vaikka Yhdysvaltain kanssa. Ja tähän liittyy sellaisia lausekkeita, jotka heikentävät meidän asemaamme. Ja nyt sitten huomenna täällä tullaan ehdottamaan Google-yhtiön jakamista TTIP-neuvotteluissa ensimmäistä kertaa Euroopan äh, veronmaksajat saattavat äh, näissä sovittelumenettelyissä joutua maksumiehiksi maksamaan yhdysvaltalaisille yrityksille. Äh, se, mitä te tässä tarjoatte, on jälleen kerran pelkkää tekopyhää Helinää. Puheenjohtaja Juncker on nyt esittänyt ehdotuksen ajatuksen siitä, että komissio ottaa rahaa EU-talousarviosta ja sitten um, sieltä tulee eh, EIPeltä eh, eh, hiukan lisärahaa. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin ihmeen kaupalla tämä kaikki luo lisärahaa ja rahaa onkin hankkeita varten. Meillä ei ole kasvua eikä meillä ole työpaikkoja. Teidän ehdotuksenne siitä, että meistä tulee maailman kilpailukykyisin äh, talousalue vuoteen 2010 mennessä Lissabonin sopimuksessa. Pitäkää tuo tekopyhyys, eihän tässä ole päästy puusta pitkään. Kiitos puheenvuorostanne. Seuraava puhuja sitoutumattomista, herra Bey, minuutti. Hyvä puhemies. Mediahypen lisäksi tältä uudelta G20-versiolta mutta ei kannattanut paljon odottaakaan, ellei nyt sitten EUn suuntaviivojen vahvistamista, eh, mikä tosin on alistettu globaalille ideologialle ja USAn eduille. Jotkut pitävät kiinni unelmasta maailman hallituksesta amerikkalaisen valvovan silmän alla, toiset, nimenomaan Venäjä, joka ei ole niin eristäytynyt kuin toivoisitte, valmistelevat huomisen moninapaista maailmaa, jota maiden patriotit odottavat toteutuvaksi. Eh, G20-kokouksessa Australian eh, pääministerin Venäjä-vastaiset esiintymiset eivät jättäneet varjonsa EU-instituutioiden kollektiivista hysteriaa. Minä pyydän parlamenttia ottamaan mallia Australian äh, maahanmuutto-ohjelmasta, äh, joka on vahvaa, selvää ja tiukkaa. Operaatio nimeltä Itsenäiset rajat on onnistunut karkoittamaan mahdollisia maahanmuuttajia ja kuivattamaan sellaiset, sellaiset ihmishatakuljettajien verkostot, jotka kukoistavat maailman kurjuudessa. Jos haluamme suojella rajojamme, me pystymme sen tekemään ja estää sen, että niin monet onnettomat menehtyvät joutuvat pyrkiessään näille rajoille. Kiitos teille. Nyt kuulemme muut puheenvuorot, yksittäisten jäsenten puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ryhmä Rova Spiraki, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. G20 huippukokouksessa päätettiin tukea kasvua ja työllisyyttä. Ja tämä onkin varsin ajankohtainen asia ei pelkästään kun puhutaan maailmanlaajuisesta kasvusta, vaan myöskin EUn kasvusta, koska EUn kasvu ei ole ollut niin nopea kuin olisi toivottu. Ja herra Junckerhan esitteli laajan investointipaketin jokunen aika sitten. Jos tässä onnistetaan, niin, onnistutaan, niin ilman muuta asiaa voidaan pitää oikein hyvänä ja tällöin luoda varmasti suuri määrä uusia työpaikkoja eh, tulevien kolmen vuoden aikana ilman uutta velkataakkaa. Mutta on selvää, että tämä suunnitelma on käytävä yksityiskohtaisemmin läpi ja varsin usein juuri yksityiskohdat ovat ongelma. Euroopan komission selvitettävä, miten eh, saadaan kasaan tämä 300 miljardin summa ja minkälaiset eh, kerrointekijät tässä huomioidaan. Eh, ja tässähän nimenomaan on puhuttu 15 kertoimena vipuvaikuttimena. Ja Juncker sitten totesi, että kriisimailla olisi etusia tässä suunnitelmassa. Ja ensimmäisenä kriisimaana kyseisen tulisi Kreikka ja mm, on tarkasteltava lähemmin sitä, millä tavalla etusijalle asetettaisiin nämä uudet maat tämän uuden rahaston käytössä. On tärkeää, että komissio selventää tätä tärkeää aloitetta ja vastaa myöskin hyvin G20-velvoitteita, mutta on erittäin tärkeää, että saamme yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten tässä komissio aikoo e, edetä, millä tavalla tämä investointisuunnitelma ja uudet välineet aiotaan käyttöön ottaa. Eli Nämä uudet välineet ovat tärkeä asia tässä uudessa suunnitelmassa ja niistä on saatava yksityiskohtaisempaa tietoa. Me emme sinällään ole kriittisiä aloitteeseen liittyen, mutta e, meidän on saatava tietoa, jotta osaamme liikkua oikeaan suuntaan ja jotta toisaalta osataan purkaa riskejä. Uusi suunnitelma on varsin kunnianhimoinen, mutta ilman muuta myös äärimmäisen mielenkiintoinen ja on tärkeää, että Eurooppa, Euroopan unioni toimii riittävän nopeasti. Ja on tärkeää, että varsinkin kriisimaissa toimintaan ryhdytään nopeasti. Kiitos. Äh, ymmärrän, että tässä puhumme äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Kuitenkin pyytäisin, että kunnioitatte teille myönnettyä puheaikaa äh, kunnioituksesta seuraavia puhujia ajatellen. Kutieres Prieto, olkaa hyvä. Kiitos. Minä en ole mikään G20-fani. Washingtonin kokouksen jälkeen on tullut aika monia lupauksia, jotka ovat jääneet tyhjiksi sanoiksi, kuten veroparatiisien torjunta, transaktiovero ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta komission jäsen kyllä tässä huippukokouksessa suurin murheenkryyni oli Euroopan unioni kasvu suunnilleen nollassa velkaantuminen aivan kestämättömällä tasalla, deflaation riski, palkkojen leikkaaminen, kaikki pyytävät meiltä Euroopan unionilta nyt muutosta. Meidän tulisi muuttua, muuttaa, Pyydetään, että tekisimme eh, stimuloivia toimia, jotta pääsisimme tästä kriisistä. Ja me emme pysty mihinkään muuhun kuin jakaantumaan, jakamaan Euroopan. Eh, on niitä, jotka stimuloivat ja sitten on niitä, jotka kaatuvat säästötaakkansa alle. Joten nyt tarvitaan myös verotustoimia ja, ja enemmän investointitoimia kuin mitä Juncker on ehdottanut äh, tänään. Äh, myös Saksan on lähdettävä liikkeelle ja vakaus- ja kasvusopimusta on tulkittava joustavasti tässä vaiheessa. Eikä voi olla niin, että toimet tukahduttavat kokonaan äh, kotimaisen kysynnän. Me tarvitsemme lisää tuloja, mutta veronkierto ja petokset vievät äärimmäisen suuria summia niistä tuloista, joita kipeästi tarvitsemme tarvitsemme ja ennen kaikkea tarvitsemme solidaarisuutta, jotta tämä menetetty vuosikymmen ei tule kahdeksi. Meidän on muututtava. Kiitos. Kiitos teille. Ja seuraavaksi herra Sulik, minuutti, olkaa hyvä. Pekne. Vážený pán Kiitos puhemies, hyvä komissaari. G20-kokouksessa sanottiin, että Eurooppa hakee kasvua, mutta mitään yllättävää tässä ehkä ei ole. Tai ehkä onkin, koska Euroopassa ei kasvua ole, jos ei veroja nosteta ja, ja tämä yritykset menevät alaspäin, yritysympäristö ja ympäristötavoitteet eivät ole ollenkaan toteutuneet. Ja ainut mahdollisuus tai ratkaisu, jonka EU löytää, on kasvattaa julkisia menoja, kasvattaa tätä samaa kautta myös velkoja. Ja jos EU-ssa halutaan vähentää työttömyyttä ja ratkaista tämä talouskasvun ongelma, niin sen pitää auttaa niitä maita, jotka eivät pysty, tai sen pitää antaa niiden maiden, jotka eivät pysty omaa hallintoaan enää ylläpitämään, niin antaa niiden mennä konkurssiin. Ja epärealistiset ilmastotavoitteet pitää myös antaa olla, ja, ja yritysympäristön pitää parantua. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Masu Ronis, yksi minuutti. Kollegos. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Suurten mahtimaiden johtajat kokoontuivat keskustelemaan ongelmallisista asioista Brisbanein kokouksessa. Ja on hyvä, että esimerkiksi kestävä kasvu, ympäristö ja ilmastonmuutokset ja Ebola-epidemian laajuus olivat esillä. Ja näissä kysymyksissä vaikutti siltä, että maailman johtajilla oli varsin yhtenäinen kanta asioihin. Putinhan osallistui myöskin kokoukseen, mutta kuitenkin varsin monet toivat selkein sanoin esiin sen, mitä mieltä he Ukrainan tilanteesta ja kriisistä ovat. Ja hyvä näin, koska toivottavasti tällä tavalla kriisiin löytyy mahdollisimman rauhanomainen ratkaisu ja saimme kuulla myöskin sitä, mitä tapahtuu Liettuan ja Venäjän rajalla ja todellakin on katsottava, miten tästä eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Vilimski, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, muistakaamme, että 20 suurimman valtion yhteisö on äärimmäisen merkittävä se edustaa kahta kolmasosaa väestöstä ja myös taloudesta ja hyvin suurta osaa bruttotuloista maailmanlaajuisesti. Ja mm, tältä taholta odotan myös mm, suuria tuloksia, enkä sellaista pikku mm, nappikauppaa kuin herra Junckerilta, että, että mitään ratkaisua ei hänen ehdotuksessaan itse asiassa ole. Nyt on tehtävä ero liikepankkien ja rahoitusalan pankkien välillä, eikä voi olla niin, että kasinoissa pelataan tavallisten säästäjien rahat, vaan että nämä rahat on säästettävä ja investointipankit ovat sitten asia erikseen. Tarvitaan vakautta rahoitusmarkkinoille. Sitten pörssin ulkopuolinen kauppa, sekin pitää saada kuriin. Ei voi olla niin, että OMT-kauppaa käydään kaksi kolmas osaa kaupoista kaiken kaikkiaan ja näin hyvin e- läpinäkymättömiä malleja luodaan, jotka vain lisäävät kuilua yhtäältä G7 ja BRIC-valtioiden välillä. Tätä ei tarvita, ei, vaan nyt tarvitaan yhteinen tulevaisuus, jossa toimitaan kaikkien kansalaisten edun puolesta ja rahoitusmarkkinat eivät enää saa liikaa toimintavapautta. Kiitos. Kiitos teille. Seuraavaksi Balas puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, herra komissaari, Euroopan keskuspankki ja OECD, IMF ja nyt jopa G20. Kaikki sanovat, että kaikki nämä uudet opit, uusi liberaaliset opit eivät enää toimi. Ja tänään meidän pitää kasvattaa kysyntää sekä tavaroiden että palveluiden kysyntää kansainvälisesti. Ja me tiedämme, että veropetokset ja veronkierto ja sijoitukset ja tiedämme, että äh, ympäristöystävälliseen talouteen siirtyminen ovat absoluuttisia arvoja. Mutta tänä päivänä nyt sitten EUn ja komission täytyy ottaa nämä uudet opit omakseen ja sen pitää ryhtyä toimimaan johdonmukaisesti ja määrä, määrätietoisesti ja jotta päästäisiin paljon pidemmälle tässä investointiohjelmassa. Tämänpäiväinen esitys on ihan riittämätön vielä. Pitää kohdentaa investointeja uusiin kehityskohteisiin, jotta tämä siirtymäkauden talous saadaan toimimaan EU-ssa, jotta olemme tässä pioneereja ensi linjassa, joten nyt on talouspolitiikan muututtava, jopa G20 sen sanoi, ja meidän pitää sen oppia noudattaa. Kiitos. Herra Postinaaru, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, ähm, rouva puhemies. ST-ryhmä ähm, ymmärtää, että kovinkaan suuresta edistyksestä ei ole kyse, mutta hyvä on, että G20-maat kuitenkin ovat nyt sitoutuneet siihen, että saataisiin BKT kasvamaan vähintään kahdella prosentilla. Mutta jos monet muut ovat onnistuneet kriisin selättämään ja EU ei, niin jollain tavallahan tämä tarkoittaa sitä, että muut maat ovat toimissaan päässeet pidemmälle kuin EU. On tärkeää luoda uusia työpaikkoja, panostaa investointeihin ja tämä tuli esiin myöskin investointisuunnitelmassa, jota tarkasteltiin tänä aamuna täällä. Veron kiertokysymyksiin on puututtava rajat ylittävissä tilanteissa ja on myöskin voiton siirtoasia tarkasteltava. Ja jollain tavalla tulee voida puuttua myöskin veroparatiiseihin. Nehän ovat varsinainen ongelman ydin, todellinen ongelma, koska summat, joista puhutaan, ovat valtavia Yhdysvaltojen BKT vastaavia. Viitattiin myöskin neuvotteluihin, joita käydään ilmastonmuutoksen tiimoilta, mutta emme kuitenkaan ole mukana siinä sopimuksessa, jonka Pekingissä Yhdysvallat ja Kiina allekirjoittivat. Varsin vähän eh, Ebola-ilmiötä ja uhkaa tarkasteltiin eh, eivätkö isot maat ole ymmärtäneet, että eh, kriisin ja epidemian rajaamisessa ei ole onnistuttu, eikä tätä epidemiaa ole onnistuttu kitkemään. odottaisin, että tässä kysymyksessä EUn rooli olisi vahvempi ja tääntä me kuultaisin. Kiitoksia. Seuraavaksi David Martin, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Puhemies, eh, Euroopan unionin jäsenvaltioista neljä on eh, G20-jäseniä ja nyt eh, yhtäkkiä me kaikki olemme Äh, jääneet äh, täysin kasvun kyydistä. Äh, pidän hyvänä komission investointisuunnitelmaa, joka pyrkii saamaan lisää tuulta EU-talouden purjeisiin, on kuitenkin niin, että me emme vain näillä keinoin voi saada aikaan kasvua. Kysyntää tarvitaan tarvitaan lisää ja meidän kansainvälistä kauppa-agendaamme on näin laajennettava. Emme ehkä vielä koko potentiaaliamme täysin käytä. G20 vahvisti jälleen sitoutumisensa monenväliseen kauppajärjestelmään. Tätä pidän minä ja pitää ryhmäni erittäin hyvänä. Näin voidaan todella saada paljonkin aikaan, mutta välittömässä tulevaisuudessa monenvälisyys ei valitettavasti ihan realistisestikaan ole ratkaisu, jota meidän täytyy katsoa kahdenvälistä kauppa-agendaamme. Naitellaan Singaporea, Kanadaa vaikkapa. No, täytyy edetä ja me toivomme, että onnistumme neuvotteluissa Yhdysvaltain ja Japanin kanssa ja on varmistettava myös se, että saadaan hyvä investointisopimus Kiinan kanssa. Kaikki nämä asiat täytyy hoitaa, mutta ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä. Ja meidän on varmistettava, että sopimukset sisältävät myös reilun kasvun, kestävän kehityksen sekä äm, työ säännöt ja työsuojelun. Jos saamme aikaan hyviä kahdenvälisiä sopimuksia, voimme näin aivan varmasti saada Euroopan taloutta jaloilleen. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja nyt seuraava puhuja on herra Tanti Minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Brisbanein kokous etsii vastauksia talouskriisiin myös oman mantereemme osalta. Kasvu, työpaikat eivät ole vain yhden maan toiveena, vaan yhteinen strategia siitä on tullut. Ja se konkretisoituu investointisuunnitelman myötä myöskin EUn osalta täällä tänään, jonka Juncker siis esitteli vaikka rajoja on, niin kuitenkin tällä tavalla EU eh, e pyrkii uusille urille pois tästä talous menettelystä. On tärkeää, että kansainvälisillä foorumeilla EU toimii voimakkaana ja johtavassa roolissa, eikä sen tule pelätä sitä, että se on johtoroolissa myöskin taloudellisissa ja kauppakysymyksissä jälleen. On tärkeää, että Eurooppa uudistuu. On todettu, että se on hankalassa asemassa, ikään kuin ikääntynyt ja vanhentunut. Näinhän sanakäänteen asiaa kuvaili eilen Paavi täällä. Eli edellisessä puheessaan, mutta tärkeää on mahdollistaa uusi potentiaali Euroopalle ja uusille sukupolville. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa menettely. Nikola Kaputto ensimmäinen. Olkaa hyvä. Kiitos globaalista kasvusta tarjonnasta, kysynnästä, vakaudesta, rakenneuudistuksista. Näistä tärkeistä kysymyksistä keskusteltiin Brisbanein kokouksessa loppuyhteenvedosta kuitenkin puuttuu viittaus taloudellisiin toimijoihin jotka ovat tärkeitä ja määrittelevät talouden käytännössä. tarkoitan mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä jotka luovat talouden pohjan ainakin euroopassa ja ne ovat joutuneet läpikäymään todellakin hankalia suhdannetilanteita viime vuosina. Ja taistelu veroparatiiseja vastaan nostettiin esiin ja tähän onkin puututtava ja tarvitaan globaaleja konkreettisia ehdotuksia kuinka toimia korruptiovastaiset toimet vuosina 2015-2016 toivottavasti onnistutaan parantamaan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä yksityisellä ja julkisellakin saralla näissä kysymyksissä. Puututtiin ilmastokysymyksiin, ilmastonmuutoskysymyksiin ja toisaalta huomioitiin ja huo, kiinnitettiin huomiota nuorisotyöttömyyden tasoon, joka on varsin korkea nykyisellään. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on herra Etheridge. Olkaa hyvä. Kiitos. Täällä eh, todettiin, että G20-tulos oli hyväksi taloudelle. Hmm eh, jos hänen käsityksensä heijastelee Junckerin tämän aamuista käsitystä, eh, kun hänellä on tämä tällainen kastelukannu ja hän sitten sitä vettä ripottelee hieman sinne ja tänne jopa sellaisiin maihin, jotka ovat, jotka ovat 90 prosenttisesti täysin velkaantuneita ja joiden julkinen sektori on hyvin raskas niin kun ajatellaan tätä epätoivoa, niin vain epätoivo tulee kasvamaan Junckerin puutarhassa. Sitäkö me haluamme, voi Jumala meitä auttakoon. Kiitoksia. Näin puheenvuoron saa komission jäsen, joka saa vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, herra Dombrovskis. Uh, hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensin kiittää tästä keskustelusta ja kommenteistanne. Olemme kirjanneet ne ylös ja käytämme niitä jatkossa, kun lähdemme Turkin kaudella jatkamaan tätä G20 vuotta. Vaikka kuulin kritiikkiä, niin olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että G20 on tullut jäädäkseen. Se on ainut globaali foorumi, jossa on mukana sekä kehittyneitä että kehittymässä olevia maita. Ja, ja auttaa kriisimaita pääsemään jaloilleen Tämä kriisi on jatkunut pidempään kuin mitä halusimme, mutta tiedämme myös omasta kokemuksesta EU:ssa, että edistystä pitää tapahtua myös globaalilla tasolla, jotta se tehoaa kaikilla tasoilla. Brisbaneissa oli paljon uutta. Meillä on hyvinkin johdonmukaista globaalia politiikkaa, joka heijastuu myös Eurooppaan Eurooppaan. Jotkut puhujat ottivat esille kysymyksen turvallisuudesta Ukrainan tilanteen yhteydessä. Ja vaikka tämä nyt ei virallisesti kuulunut G20-esityslistalle, niin siitä keskusteltiin hyvinkin paljon kokouksen laidoilla. Ja puheenjohtaja Junckerkin keskusteli Venäjän federaation presidentin kanssa Eh, Venäjän toimista Ukrainassa. G20 ensi vuosi tulee olemaan täytäntöönpanon vuosi ja ohjelman toteuttamista. Eh, erilaiset rahoitusnäkymät ja verokysymykset ovat edelleenkin agendalla ja varmasti parlamentti auttaa meitä viemään tätä kunnianhimoista ohjelmaa eteenpäin. Kiitämme komission jäsen Dombrovskisia. Ja nyt neuvoston nimissä puheenvuoron saa äh, herra Kootsi. Olkaa hyvä. Kiitos, äh, hyvä puhemies. Varsin moniin asioihin täällä viitattiin. Saiman esimerkiksi totesi, kuinka tärkeää on taistella veronkiertoa vastaan. Näin on todella tehtävä puheenjohtajuuskaudella. Näin on tehty, tähän on pyritty ja jatkossakin tähän pyritään. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että kansainvälisestikin nämä veronkiertokysymykset nostetaan esille. Ja ilman muuta EU-ssa näin tehdään ja omalla kaudellamme olemme tähän panostaneet ja uusi tietojen vaihto verotuksellisista kysymyksistä on asia, jossa on edistytty ja hallinnollisten yhteistyöhön on päästy. Ja lokakuussa asia oli esillä ja virallinen hyväksyminen tapahtuu sitten joulukuussa kollega Martin viittasi siihen, kuinka tärkeää on kauppa-agenda-kysymyksissä edetä monenvälisesti ja kahdenvälisesti ja Yhdysvallat yhdessä EU-johtajien kanssa painottivat sitä, kuinka tärkeää on yhdistää voimavarat ja yhdessä ponnistella, jotta saadaan aikaan hyvä lopputulos TPI-neuvotteluissa. Ja omalla puheenjohtajuuskaudellamme neuvostossa olemme myöskin ponnistelleet, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin ja puolessa välissä suunnilleen ollaan kauppasopimusten yhteydessä ja Singapore, Japani eh, ovat tässä asioita, jotka herra Simonin puheenvuorossa myöskin esiin nousivat ja joihin voin täysin yhtyä. Jakovitorossan viittasi lukuihin ja todellakin eh, ne ovat tärkeitä, koska mikä tahansa ehdotus tehdään, konkreettinen talouspoliittinen ehdotus tehdään, 200 000 eh, työtöntä todellakin huomattavat luvut ja tarvitaan reaktioita, tarvitaan vastauksia sellaisia, jotka eh, parantavat työllisyyden tilannetta ja asia oli esillä melko laajasti myöskin G20-yhteyksissä, yrittäjyyden tukeminen ja heikossa asemassa olevien tukeminen, esimerkiksi vammaisten ja eh, haavoittuvien ihmisryhmien tukeminen. Eh, tämä on asia, johon meidänkin tulee panostaa myöhemmin, johon varmasti myöskin Euroopan parlamentti omalta osaltaan voi vaikuttaa. Ja on tärkeää, että eh, edistytään eh, ylipäätään työllisyyskysymyksissä. Ja eh, monet kollegat totesivat puheenvuoroissaan, että on tärkeää, muuttaa talouspoliittista suhtautumistapaa globaalistikin ja G20-yhteyksissä saatiin monenlaista tämän suuntaista viestiä ja todettiin kuinka tärkeää on nopeuttaa poliittisia toimia myöskin EU-tasolla tähän liittyen. Ja katsomme, että tämä on tärkeä asia ja niin kuin totesitte, eh, uusia verotuksellisia kannustimia tarvitaan ja on hyödynnettävä kaikki keinot, joita vakaus- ja kasvupaketti mahdollistaa. Ja eh, strategisessa esityksessä kesäkuussa omat eh, johtajamme puuttuivat tähän asiaan ja tältä pohjalta on nyt saatu valmiiksi herra Junckerin toimintasuunnitelma ja myöskin komission jäsen Katainen totesi, että investointisopimukset ovat eh, neutraaleja suhteessa kasvu- ja vakauspakettiin, eli olemassa olevista säännöistä lähdetään liikkeelle. Ja eh, julkiset varat, jotka tukevat eh, investointeja, tällöin ei voida kuitenkaan puhua juoksevien varojen käytöstä. Ja herra Juncker todellakin tämän suunnitelman esitteli ja kohesiopolitiikka tulee tässä yhteydessä myöskin tärkeänä kuvan mukaan. Ja on selvää, että tässä yhteydessä myös muut investointivälineet, aluetason eh, välineet myöskin tulee mukaan ottaa ja huomioida ja kohesiorahaston mahdollistamat keinot myöskin. Kaikkia näitä on tarkasteltava yhdessä, mutta kuitenkin toiminnan tulee olla neutraalia, eh, jos tarkastellaan tarkastellaan sitä suhteessa vakaus- ja kasvusopimukseen. Katsomme myöskin, että solidaarisuutta, sitä tarvitaan EU:ssa enemmän. Se on mainittu perussopimuksissa 21 kertaa, mutta viime vuosina eh, valitettavasti eh, kovinkaan johdonmukaisesti tätä solidaarisuuden periaatetta ei ole käytännössä toteutettu aikaisemman komission toimissa. Ja toivottavasti nyt sitten eh, jatkossa kolme toimielintä toimivat siten, että saadaan hyvänlaista uutta lainsäädäntöä aikaan. Tässä yksi puhujista eh, talouspolitiikasta puhuttaessa eh, viittasi jopa Jumalaan. No, tämä ehkä helposti tulee mieleen, kun Paavi täällä juuri kävi puhumassa, mutta uskoisin, että kuitenkin nämä talouspoliittiset kysymykset hoimitaan ihan ihmisvoimin. Kiitos, hyvä puhemies. Kiitämme teitä tästä hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta puheenjohtajavaltion puolesta. Näin olemme päättäneet tämän keskustelun ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan, nimittäin komission julkilausuma digitaalisista sisämarkkinoista. Olemme saaneet kolme päätöslauselmaesitystä EPPltä, SDltä